näiden ehdotusten parissa ja näin voimme taata niitä verkkoja, joita Eurooppa tarvitsee vuonna 2020 ja sen jälkeen. Kiitos. Kiitoksia komissio sen. Kiitoksia myös äh, esittelijä Sosa Wagner. Seuraava kohta esityslistallamme on äh, Provincial Rossan mietintö yleishyödyistä sosiaalipalveluista ja annankin hänelle puheenvuoron tämän mietinnön esittelemiseksi. Kiitoksia ja hyvää iltaa, hyvä puhemies. Tämä mietintö, joka koskee yleisöllisten sosiaalipalveluiden tulevaisuutta, esittää erilaisia ajatuksia siitä, miten näitä palveluita voidaan edistää ja tarjota. Hyvät työolosuhteet niille, jotka niitä tarjoavat. Se pohjautuu neuvotteluihin alue- ja paikallisviranomaisten kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Tässä on 185 tarkistustakin esitetty olen pyrkinyt säilyttämään näiden kompromissien koskemattomuuden. Tässä ehdotetaan myös korkean tason työryhmän perustamista, joka on mielestäni kaikkein tärkein osa tätä mietintöä. Voimme olla myös eri mieltä periaatteista ja lainsäädännöstä, mutta ehdotettu työryhmä tarjoaa meille jatkuvan menetelmän, jonka avulla voidaan täytäntöönpanna ratkaisuja. Lisäksi ehdotan neljättä foorumia, jonka avulla voidaan valvoa työryhmän edistymistä ja uusia aloitteita, kuten eurooppalainen vapaaehtoisuus, laatu, puitteisto. Olemme sitä mieltä, että sosiaalipalvelut ja julkiset palvelut yleisesti ottaen eivät ole öö, pelkästään tärkeitä sosiaalisesti katsoen, vaan myös taloudellisesti katsoen. 26 prosenttia BKTstä muodostuu niistä ja 64 miljoonaa henkilöä on työllistynyt niiden avulla kolmasosa sosiaalipalveluiden puolella. Tämä osoittaa sen, miten tärkeällä tavalla voidaan parantaa myös kansalaisten asemaa ja estää syrjäytymistä, tarjota myös kohesiota eri alueille. Mietintö ottaa esille juridisen epävarmuuden ja sen, että siihen tarvitaan tärkeitä ja nopeita ratkaisuja. Meidän täytyy myöskin tarjota hyviä valtion tukisäännöksiä. Tarjotaan myös aktiivista roolia eri toimijoille – jotta hankkeet ja alihankkijat jäsenvaltioiden toiminnassa voivat saada aikaiseksi hyvän toimintaympäristön. Maailma on muuttunut dramaattisesti vuoden 2007 jälkeen. Se on viimeinen kerta, kun parlamentissa tätä asiaa käsiteltiin. Kevyempi säännöstö, jota komissio on vienyt eteenpäin monien vuosien ajan, on romahtanut aivan uskomattomasti tuon vuoden lopussa. Sillä on ollut valtavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kriisitasolle on jouduttu yksityisten pankkilainojen kansallistamisen vuoksi. Ja nämä vaikutukset kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin niihin, jotka ovat haavoittuvammassa asemassa. Mietinnössä vaaditaan myös sitä, että EU:ssa täytyy olla parempia ohjelmia, joiden avulla näihin ongelmiin voidaan pureutua. Koska talous- ja työllisyyskriisi ovat niin voimakkaita, kansalaisemme tarvitsevat yhä enemmän korkeatasoisia sosiaalipalveluja ja Yhteiskuntamme ja taloutemme tarvitsee sitä lisäarvoa, jota nämä sosiaalipalvelut voivat tarjota. Toivottavasti tämä mietintö voidaan hyväksyä yksimielisesti huomenna ja toivon, että kaikki sidosryhmät voivat olla mukana varmistamassa sen, että kansalaisemme saavat ansaitsemansa palvelut. Lopuksi haluan kiittää kaikki, jotka ovat olleet mukana työstämässä tätä mietintöä varjoesittelijöitä, henkilökuntaa ja kaikkia niitä kansalaisyhteiskuntaa, jotka ovat esittäneet monia uusia innovoivia ajatuksia. Toivottavasti työryhmä voi sitten kehitellä näitä ajatuksia tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you, Mr. De Rossa. Kiitoksia, edustaja De Rossa. Edustaja Bastos on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaapa hyvä. Kiitos puhemies. Mietintö josta nyt keskustelemme, keskustelemme, on hyvin tärkeä, koska siinä tuodaan esiin se, kuinka tärkeitä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat kansalaisille. Ne luovat uusia työpaikkoja ja kasvua sekä sosiaalista kohesiota. De Rossa on tehnyt tässä todella myönteistä yhteistyötä ja vastuuvaliokunta on hyväksynyt useita kompromisseja, siis työllisyysasioiden valiokunta. Ja olemme saaneet nyt aikaan tuloksen, josta onnittelen esittelijää, mutta olemme kuitenkin olleet huolissamme siitä, että sanotaan selvästi se, että toimivaltuudet tässä kysymyksessä kuuluvat jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on toimivaltuus ja niiden pitää järjestää yleishyödylliset sosiaalipalvelut – Mm, tilanne eri jäsenvaltioissa on näiden palveluiden osalta hyvin erilainen. Jos ajattelemme esimerkiksi sosiaaliturvaa, terveydenhuoltokysymyksiä, työttömyyskorvauskysymyksiä, on hyvin hankalaa lähentää tilanteita, jos emme tunne toisten maiden tilanteita. Kiitoksia edustaja Deli seuraavana monsieur le président. Kiitoksia, herra puhemies. Sosiaalilauseke ja artikla 14 Lissabonin sopimuksessa takaavat sitovasti oikeudet sosiaalisiin palveluihin ja erityisesti yleispalveluihin. Nyt on aika todistaa eurooppalaisille kansalaisille, että sosiaalinen Eurooppa on käynnissä. Meidän täytyy näille oikeuksille antaa niille kokonainen paikka se kaikki tärkeys, jonka perussopimukset niille myöntävät, ja meidän täytyy ottaa huomioon tärkeys näissä palveluissa. Ne ovat paikallisalueella erittäin tärkeitä ja tukevat sosiaalista yhteiskuntaa ja taloutta. Meidän pitää antaa yksinkertainen, vahva, raskas viesti, tasa-arvo, universaalisuus, pääsy näihin palveluihin. Nämä ovat hyvinvoinnin luojia ja te olette nyt sanonut, rouva komission jäsen, että on aika siirtyä konkreettisiin toimiin. Kyllä niin todellakin on. Eli ehdotan, että me todellakin nojaisimme eurooppalaisen lainsäädäntöinstrumenttiin näiden palveluiden suhteen. Pyydän teitä siis äänestämään meidän vaihtoehtoisen tekstimme puolesta, vihreiden tekstin puolesta. Kiitos. Mr. is next. Edustaja Höyt seuraavana. Hyvä puhemies, on aivan oikein, että parlamentti pohti näitä asioita niin, että Euroopan tuomioistuin ei salaa tuo mukaan kilpailupolitiikkaa näihin kysymyksiin. Minusta on hyvä, että päätöslauselmassa tunnustaan käyttäjien sosiaaliset oikeudet oikeudet ja että ne menevät kilpailuoikeuksien yläpuolelle. Minä täytyy myös puoltaa kohtuuttomia leikkauksia tänä vaikeana aikana. Alueelliset hallitukset varsinkin ovat sitä mieltä, että sosiaalipalveluiden edistäminen on hyvä asia. Ne kannattavat sitä, että tarjouskilpailu on vain yksi tapa valita ja Jos sitä käytetään, niin mitään automaattista suuntautumista kohti kaikkea matalinta kustannustasoa ei pitäisi olla. Hyvä puhemies. Julkisten palveluiden etiikkaa tuodaan mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon tämän päätöslauselman avulla. Haluan yhdessä muiden kanssa onnitella esittelijää ja toivottavasti komissio sitten huomenna pitäyty tässä kannassa, kun huomenna asiasta äänestetään. Madame Figueiredo is next. Edustaja Figueiredo seuraavana. Kiitos puhemies. Lähden liikkeelle korostamalla sitä, kuinka tärkeitä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat, aivan kuten muutkin julkiset palvelut. Ilman sosiaalista Eurooppaa ei ole myöskään sosiaalista osallistamista vapauttamistoimiin täytyy liittää sosiaalisen edistyksen politiikkoja niin, että kiinnitetään oikeanlaista huomiota yleishyödyllisiin sosiaalipalveluihin. Totta kai kaikkien täytyy saada niistä hyötyä, mutta ennen kaikkea kaikkein heikommassa asemassa olevien. Meidän täytyisi hieman katsoa, miten markkinoiden vapauttaminen on vaikuttanut sosiaalisesti ihmisten elämään. Puhun tässä nyt tärkeistä vapauttamistoimista liikenteessä, vesialalla, postipalveluissa, koulutuksessa, terveydenhuollossa ja niin edelleen. Tämä on todella suuri haaste. president. Edustaja Alves, viimeisenä. Regi sobre o futuro dos serviços sociais kun puhutaan yleisöllisistä palveluista, niin haluaisin onnitella edustaja De Rossaa tästä mietinnöstä. On tärkeää, että puolustamme sosiaalisia palveluja, että se on tärkeä pilari Euroopan kehityksestä ja niillä on perustavanlaatuinen rooli Euroopassa. Emme saa hyväksyä muuta kuin riittävän sosiaalisen suojelun tason sekä alueellisesti ja paikallisesti katsoen. Näiden palveluiden merkitys on suuri ja kansalliset ja alueelliset viranomaiset täytyy ottaa toimintaan mukaan. Palvelut muodostavat turvaverkon niille, jotka ovat kaikkein haavoittuvammassa tilanteessa – ja niille, jotka eivät itse voi rahoittaa näitä palveluita. Maat, jotka hajauttavat toimintaa, niin täytyy varmistautua siitä, että alueesta paikassa viranomaiset voivat taata palveluiden tarjonnan kansalaisille. Kiitoksia herra puhemies. Olemme seuranneet tätä keskustelua hyvin suurella mielenkiinnolla ja me jaamme täysin esittelijän näkemyksen, mitä tulee sosiaalipalveluihin. Olemme sitä mieltä, että niiden rooli, mitä tulee ihmisten auttamiseen koko elämänkerran ajan, lisää heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskuntaan ja parantaa heidän perusoikeuksiaan. Siis komissio on samaa mieltä esittelijän kanssa, että on äärimmäisen tärkeää taata pääsy sosiaalipalveluihin, jotka ovat hyvälaatuisia ja kohtuullisen hintaisia ja saatavilla kaikille. Palvelujen tarjoavat, mitä tulee Euroopan unionin ähm, sääntöihin, joutuvat ottamaan huomioon paljon tekijöitä. Kuitenkin paikallisviranomaiset voivat auttaa tässä, mitä tulee äh, rahoitukseen. Uskomme, että erää toimijat ja ongelmat heidän suhteen äh, liittyvät siihen, että he eivät tarpeeksi hyvin tiedä, kuinka heidän pitäisi toimia Euroopan unionin säädöstön suhteen. Meidän on tarkoitus taata paljon enemmän informaatiota toimijoille ja tulemme jatkamaan tätä työtä. Komissio arvioi uudelleen Euroopan unionin avun, mitä tulee tähän jäsenmaakohtaiseen apuun. Me haluamme taata mahdollisuudet sen käyttämiseen sosiaalipalveluihin ja taata sen, että vääristymiä ei synny. Meidän on tarkoitus taata rakentavampi lähestymistapa ja komissio tulee tarkastelemaan tätä maaliskuuta. Maaliskuussa vihreä kirja on tarkastelusta, kuinka voisimme nykyisten sääntöjen puitteissa taata enemmän joustavuutta ja samaan aikaan korkealaatuisia palveluita. Uskomme, että tämä voidaan saavuttaa tällä alueella. Haluaisin myöskin kommentoida sitä ajatusta, joka on ilmaistu, eli korkean tason työryhmän perustaminen, jossa monet eri toimijat parlamentista, komissiosta, alueiden komiteasta ja kansallis- yhteiskunnan edustajat olisivat mukana. Me olisimme aina valmiina keskustelemaan ja tämän on hiljattain järjestänyt, järjestetty kuuleminenkin osoittanut. Eri instituutioiden rooli on käynyt esiin. Meidän on tarve saada tässä konkreettisia tuloksia aikaan ja komissio on valmis keskustelemaan yksityiskohtaisemmin siitä, kuinka tällaista keskustelua voitaisiin jatkaa. Kiitos. Madam Commissioner, and I will... Kiitoksia komission jäsen ja haluan myös kiittää edustaja De Rossa esittelijää. Kollegat, minulla on hyviä uutisia. Nyt on tulossa käsittelyyn viimeinen mietintö, edustaja Kaczmarikin mietintö, joka koskee eu kehitysyhteistyöpolitiikan